Monsieur le Président. Chers collègues, nous n'allons pas commencer. kollegat, me emme aloita istuntoa vielä välittömästi, koska me odotamme ensin puhemiestä, joka tulee kertomaan meille dramaattista tapahtumista. Odottelemme vielä hetken häntä. Kiitän kärsivällisyydestänne.